Sitten joitakin tiedotuksia. Neuvoston kanta ensimmäistä käsittelystä. Komission kanta pidetään voimassa. Parlamentti voi ottaa tähän kantaa huomisesta lähtien kolmen kuukauden ajan. Tämän istunnon pöytäkirja